edustajien kokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut minulle, ettei vastalauseita ollut suositukseen, joka on tullut työllisyysvaliokunnasta liittyen delegoituun säätökseen. Jos 24 tunnin sisällä mikään poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä eivät tätä vastusta, niin suositus katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa siitä äänestetään. Ja tämä suositus löytyy parlamentin nettisivuilta. Sitten meillä on